Dear colleagues, please. Hyvät kollegat, istuutukaapa. Nyt on aika aloittaa. Ja meidän on aloitettava me aloittaa saman tien äänestyksillä. Ensimmäinen äänestettävä asia on asetus elohopeasta ja asetuksen 1102-2008 kumoamisesta. Jos olette valmiita, niin voimme aloittaa äänestyksen. Herra Paulucci. Invite your assistant to take your Pyytäkää avustajanne hakemaan se kortti ja äänestyksen aikana otamme huomioon sen, että teillä ei sitä äänestyskorttia ole. Tarkistus 26 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kahdeksan, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi seitsemän, puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 187 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No tarkistetaan, hyvä on. Olette kaikki äänestäneet? Eikö? Anteeksi, ravelet. Herra Baulucilla ei ole korttia vastaan, selvä. Äänestys päättyy. Herra Danti. Äänestys päättyy. Hylätty.

Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 214 kollega Rivasilta Yhteen sopiva kompromissi kahden kanssa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 230 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 231 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 237 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 240 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 241 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 242 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 238 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 243 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 4, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 244 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 245 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Paulucci. Äänestys päättyy. 31 yksi vastaan 30, äh, koska meillä on Dantin ääni hylätty. Sitten 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 suullisella tarkistuksella. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Hyvä. Sitten äänestetään siitä suullisella tarkistuksella. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Anteeksi, se olikin vain yksi osa. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt kollega Dantikin on saanut äänestyskorttinsa. Nyt tarkistus 291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 306 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 309 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. kymmentä ei voi tulla vastaan. 79 ja 313 ovat identtiset, äänestämme niistä puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten liitteet. Meidän täytyy äänestää kompromissista yhdeksän puolesta. Edustaja Sommer. Äh, Tiedän, että olen myöhässä mutta en ollut paikalla viime viikolla. Kompromissi yhdeksän sanoo, että minun tarkistukseni 341 olisi tällä katettu. Haluaisin tämän pöytäkirjaa, koska tiedän, että en voi tehdä muutosta tähän sisällöllisesti. Mutta minun tarkistustani ei ole katettu kompromissilla yhdeksän, koska tässä sanotaan ihan muuta niin päinvastaista kuin mitä minä sanoin tarkistuksessa 341. Minun tarkistukseni pyrkii osoittamaan, että ei ole olemassa vaihtoehtoja, realistisia vaihtoehtoja tai vaihtoehtoisia toimintoja. Ja tässä kompromississa sanotaan ihan päinvastoin. Joten haluaisin tämän pöytäkirjaan eli 341 ei kateta kompromissilla 9. Ja pyydän minun ryhmäni kollegoita äänestämään tätä kompromissia vastaan. As you have mentioned, uh, your... Kuten mainitsit, teidän tarkistuksena on päinvastainen. Tarkoittaako se sitä, että jos tämä kompromissi hyväksytään, teidän tarkistuksenne raukeaa, mutta hyvä on. Me kirjaamme ylös tämän teidän kommentin. Äänestämme nyt kompromissista yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt menemme johdantoosan viitteisiin ja kappaleisiin. Tarkistus 1, 94, 95 ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97 raukeaa, koska tarkistus 2 hyväksyttiin. 96 puolesta vastaan tyhjää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 Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 105 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 113 puolesta, vastaan, tyhjää, hy- hylätty. 112 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 114 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 9 ja 115, anteeksi, raukeavat, koska hyväksyimme tarkistuksesta 14. Seuraavaksi tarkistus 10 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten 116 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 123 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 100 27 Michel Dantanilta. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 128 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 130 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 140 Michel Dantanilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 141 puolesta vastaan tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata viisikymmentäkahdeksan. Meillä on siinä suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Ei vastustusta. Äänestetään suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan Olen pahoillani. Toistetaanpa tämä. Te nostitte käsiänne edestakaisin, niin minä en ymmärtänyt puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ah, niin. Oli vaikea nähdä tätä tulosta. No niin, hylätty. Sata viisikymmentäyhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 160 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 162 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Loppu äänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestetään lainsäädäntöpäätöslausumaluonnoksesta. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme siitä, että avataan toimielin väliset neuvottelut. Äänestys alkaa. Tarvitsemme 35 puoltoääntä. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Andiamo e passiamo adesso al uh, voto. Nyt siirrymme äänestykseen. Hyvät kollegat, äänestys ei ole vielä päättynyt. Meidän jatkettava työtämme. Nyt me äänestämme seuraavasta asiasta esityslistallamme. Se on Biederin mietintö EUn toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi. Ja aloitamme tarkistuksesta 39 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 44 PES 1 identtiset puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi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 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 ja 126 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 68, jota kompromissi ei kata puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. PES 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 69 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 70 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 71 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy, hylätty. 72 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 81 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Juri, anteeksi, ei, DV11 puolesta, Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Pesh 43. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi 7. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 develtä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 127 puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 130 puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 135 puolesta, vastaan, tyhjiä, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 136 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 140 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. DV14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 15 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 151 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 152 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 155 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Juuri kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 165 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 167 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. Tasapeli. 168 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 100. DV25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 17 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tasapeli. Olen pahoillani, tällaisessa tapauksessa on hyvin vaikea eh, nähdä tätä, varsinkin kun meillä on omituiset enemmistöt nyt tänään tässä salissa. PES 3. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. hmm 182 nyt ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 tyhjä, hyväksytty. 16 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 17 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 18 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 27 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 28 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 29 puolesta, vastaan tyhjä hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan voidaan että kotoistaa tämän 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten juuri C puolesta vastaan tyhjää, hyväksyt Ja nyt meillä on tarkistukset DVA, dva äh, tarkistukset yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten äh, muut jurin tarkistukset yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinti. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy, hylätty. Sitten yhtenä ryhmänä Peshin tarkistukset puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Luulen, että hylätty, mutta tarkistetaan. Ette ole vielä kaikki äänestäneet. Yksi ei ole äänestänyt. Äänestys päättyy. Ylätty. Ja äänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Now we can go to the next point uh, in our agenda, that is the vote on the general revision of parliament rules. No niin, seuraava kohta esityslistalla me on Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen ja meillä on yksi äänestys kompromissista 1b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Yksimielisesti hyväksytty. Kiitoksia oikein paljon. Abbiamo Adesso abbiamo... Nyt meillä on äänestys kollega Busoin mietinnöstä robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännökset, kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55, puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 59 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan ja hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 6. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Seitsemänkymmentäviisi. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 80 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Herra Danti. 91. Kolmessa osassa. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa puolesta, tyhjää, vastaan tyhjää, tarkistetaan. Avete votato Oletteko kaikki äänestäneet? Ettekö? Äänestys päättyy ylätty Kompromissi 9. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 100, siinä meillä on suullinen tarkistus. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei. Sitten äänestämme tästä tarkistuksesta suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 116 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 117 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 118 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 119 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 121 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 120 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Anteeksi, tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolmes osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 11 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 tuosta, no, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa raukeaa Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty, anteeksi. Ja loppu äänestyskone äänestyksenä. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty yksimielisesti. Onnittelut esittelee, joka ei ole paikalla. I invite all the colleagues to... Pyydän kaikkia kollegoita niitä kollegoita lähtemään salista, jotka eivät ole kiinnostuneita tästä seuraavasta asiasta. Me odotamme minuutin ja annamme kollegoille mahdollisuuden lähteä salista niille kollegoille, jotka eivät halua osallistua seuraavaan kohtaan tässä kokouksessa. Dear colleagues, we can uh, start another time the meeting, and then I invite... Hyvät kollegat, jatkamme kokousta. Mikäli teillä on kahdenvälisiä kokouksia, niin olkaa hyvät ja poistukaa vaikkapa syömään. Seuraavaksi meillä on keskustelu komission kanssa. Aiheena on ilmanlaatudirektiivin täytäntöön täytäntöönpanoa koskeva tutkimus. Komissio on kutsuttu paikalle kertovan tutkimuksesta ja sen päälöydöksistä. Annan välittömästi puheenvuoron komissiolle. Meillä on täällä komission edustaja. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. And thank Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta olla täällä tänään keskustelemassa tämän tärkeän tutkimuksen löydöksistä – Lienee tarpeetonta sanoa, että puhdas ilma on ennen tärkeää kaikille. Se on tärkeää meidän terveydelle, se on tärkeää ympäristölle, se on tärkeää myös taloudelle. Lienee tarpeetonta sanoa, että huonosta ilmanlaadusta johtavien kolmien määrä Euroopassa on edelleen erittäin korkea. 400 000 ennen aikaista kuolemaa vuosittain EU:ssa. Ja tämä ei kerta kaikkea voida hyväksyä. Ja kuten moni täällä tietää, täällä valiokunnassa niin me olemme pyrkineet parantamaan tilannetta komissiossa ja me olemme käyttäneet ilmanlaatudirektiiviä, joka määrää avainsaastuttajille tietyt kynnykset, jotka voidaan hyväksyä. Nämä on tieteellisen perusteen valittu nämä kynnykset maailman terveysjärjestön ilmanlaatu suositusten mukaan. Heillä on paikoittain hieman tiukemmat arvot kuin meillä, mutta kyllä me johdonmukaisesti näitä eh, suosituksia olemme seuranneet. Komissio on edelleen varsin huolestunut, että direktiivin määrittelemät kynnysarvot eh, eivät ole tulleet saavutetuiksi kaikkialla 2020 vuoteen mennessä olisi oltava näiden rajojen alla. Näissä puitteissa komissio on pyrkinyt työskentelemään erittäin ahkerasti, jotta direktiivin täytäntöönpanoa parannettaisiin siten, että jäsenvaltioita autetaan vähentämään näiden saastuttajien pitoisuuksia. Täytäntöönpano ei kuitenkaan ole vielä tyydyttävällä tasolla ja monia rikkomusmenettelyjä on aloitettu. Pähkinänkuoressa kuoressa 29 rikkomusmenettelyä on aloitettu koskien kolmea saastuttajaa. Tämä koskee kaiken kaikkiaan 19 jäsenvaltiota. Tämä on tilanne, joka ei ole millään tavalla tyydyttävä. Me emme aloittaa rikkomusmenettelyä kevyesti, mutta kun sääntöjen, sääntöjä jätetään jatkuvasti noudattamatta ja tässä ole lähelläkään noudattamista, niin me joudumme tähän tilanteeseen. Huomioitava on se, että rikkomusmenettely on ollut hyödyllistä. Se on kannustanut jäsenvaltioita parantamaan ilmanlaatua ja nyt askelia on otettu oikeaan suuntaan. Tämä liittyy ennen kaikkea ilmanlaatusuunnitelmiin, mutta myös toimenpiteisiin, joita on alustettu paikallisella tasolla liittyen vähäpäästöisiin alueisiin, ja niitä luodaan yhä enemmän. Mutta tästä huolimatta tilanteeseen ei ole puututtu riittävällä tavalla ja vielä ei täytetä direktiivin asettamia standardeja. Nyt voimme puhua hieman seikkaperäisemmin rikkomuksista, mitä tulee PM10 hiukkasiin, niin 16 jäsenvaltiota eivät täytä kynnysarvoja. Bulgaria ja Puola ovat jo heiltä on jo lähetetty tuomioistuimeen. Heillä on kaikkein huolestuttavimmat tilanteet, mitä tulee rikkomuksen omalla maaperällä. Toiset PM10 hiukkasen koskevat tapaukset on pidätetty ottaen huomioon ne oikeustapaukset, joita on aiemmin otettu. Niitä ei voitu panna täytäntöön, koska ne rajoittuvat tiettyyn aikamäärään, aikarajan Ja tässä on se lähestymistapa tuomioistuimessa, että tässä ei käsitellä ainoastaan näitä rajojen ylityksiä, vaan tässä käsitellään myös näitä saastuttamisen vastaisten toimien riittävyyttä. Komissiolla on todistustaakka tuomioistuimeen. Meidän pitää välttää sellaisia päätöksiä, jotka toteavat jäsenvaltion syylliseksi, mutta tuomitaan ei täytäntöön. Mitä tulee dioksidiin, niin tässä on yksi jäsenvaltio, joka tulee kyseeseen Bulgaria. Tämä on myös keskeytetty toistaiseksi. Tässä odotetaan tätä PM-hiukkasten pm hiukasen koskevaa tapausta ja odotamme tätä päätöstä, että tiedämme, miten asian kanssa edetään. Myös typpidioksidi tapaus on ollut vireillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tilanne on vakava ja minulla saanut sieltä valituksia, niin tästä me aloitimme, mutta olemme myös jatkaneet näitä kanteita muita vastaan, muita jäsenvaltioita vastaan. Näin toimimme kaikkien jäsenvaltioita vastaan, jotka ovat ylittäneet nämä raja-arvot. Nyt tässä katsotaan 12 jäsenvaltiota ja rikkomusmenettely on aloitettu. Ja tästä on ilmoitettu myös jäsenvaltioille. Tässä katsotaan, mitä mahdollisia askelia voidaan ottaa lähitulevaisuudessa. On selvää meille kaikille, että typpidioksidisaasteet johtuvat diesel ajoneuvoista, ennen kaikkea diesel-ajoneuvoista kaupunkiympäristöissä, kuten täällä on viime kuukausina todettu täällä valiokunnassa jäsenvaltioiden väkirekkaimmat äh, kaupungit ovat sellaisia alueita, joissa rikotaan näitä raja-arvoja. Puhutaan sadasta kaupungista ympäri Euroopan unionin, joten tässä on merkittävät, merkittävä määrä kaupunkia kyseessä. Me pyrimme priorisoimaan kaikkein vakavimmat tilanteet, mitä tulee varsinkin altistumiseen saastuttajille, ja siihen, kuinka moni kansalainen kärsii. Eli ylittämisen vakavuus ja altistuneet kansalaiset, se on mielestäni oikea tapa toimia. Mitä korkeampi saastuneisuusaste, sitä tiukempien, tiukempia toimia on otettava käyttöön. Mitä tulee typpidioksidiylityksiin, niin me emme pidä passiivista luottamusta EU Eurovision-standardien alenemiseen, koska me emme usko, että nämä riittävät missään tapauksessa. Me tiedämme, että autot päästävät enemmän kuin mitä ne mitä ilmoitetaan, ja tämä valiokunta pyrkii korjaamaan omien soveltavuuksiensa, so, omien toimiensa kautta siten, että mainittaisin todellisista autopää- ajopäästöistä, ympäristönäkökulmasta, ilmanlaatu, täytäntöönpanon kannalta. On myös muita toimia, joita paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla päätöksentekijät voivat valjastaa käyttöön, ja näitä on harkittava vakaasti, jotta voidaan saavuttaa typidioksidiarvot. Monet toimenpiteet, joita on otettu käyttöön niihin, Niitä ei ole vielä harkittu ja niin me olemme sitä mieltä, että nämä toimenpiteet ovat poikkeuksellisia. Voisin nyt listata näitä. Se, että puututaan liikenteen kysyntään, luodaan vähäpäästöisiä alueita, rajoitetaan liikennettä ja lienee tarpeetonta mainita polttoaineiden verotusulottuvuutta, joka on tarpeen, ja lisäksi on edistettävä vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä. Tämä on tietenkin enemmänkin keskipitkän aikavälin vaikutus, mutta näin on, tämä on asia, jota on vietävä eteenpäin, jotta saadaan miellyttävä onnistunut ratkaisu. Komissio kertoo parlamentille, että me tulemme jatkamaan seurannan, tätä täytäntöönpanon seurantaa vakaasti. Me käytämme kaikkia käytössä olevia välineitä, jotta voimme taata ilmanlaatudirektiivin täytäntöönpanon ja varmistamaan sen, että tässä toimitaan mahdollisimman nopeasti. Ja me kiitämme Envivaliokunnan työtä ja apua tässä tutkimuksessa. Me olemme tyytyväisiä, että tutkimuksen tulokset ovat samassa linjassa komission ar- omien arvioiden kanssa. Tämä on tarpeen, jotta voidaan todeta, että näiden ongelmien löytäminen ja ne alueet, joihin on puututtava alueellisella ja kansallisella tasolla, jotta tässä noudatetaan tätä direktiiviä niin, Tämä osoittaa, että meidän analyysi on ollut oikeilla raiteilla. Me vetoamme kansallisiin hallituksiin ja paikallisiin viranomaisiin jotta täytäntöönpanoa voidaan parantaa, ja olemme varsin tyytyväisiä, että tämä on asia, jonka tutkimus myös nosti esiin. Minun on kuitenkin korostettava, että tutkimus ei ole kaikissa paikoin täsmällinen. On muutamia kohtia, joissa me huomasimme, että voidaan tehdä korjauksia, jotta tämä olisi vielä paremmin naulan kantaan osuva. Muun muassa rikkomusmenettelyihin liittyvä luku on sellainen, että luvut eivät aina ole täsmällisiä. Tässä mainitaan 23 jäsenvaltiota, vaikka rikkomusmenettely on aloitettu 19 jäsenvaltiota vastaan. 10 jäsenvaltiota on, mm, niitä vastaan on nostettu kanne tuomioistuimessa, mutta neljä ei ole pantu täytäntöön, eikä vähiten siitä johtuen, että tämä tuomioistuin muutti lähestymistavansa, kuten ilmoitin. Toinen tekijä on se, että tässä puhutaan siitä, miten standardeja noudatetaan, mutta tässä ei katsota näitä seurantajia ja raportointivastuita, joka mielestämme on kuitenkin tärkeä elementti, johon perehtyä siinä vaiheessa, kun katsotaan, kuinka pitkälle täytäntöönpano on viety. Lisäksi on myös muita pieniä epätarkkuuksia, jotka haluamme nostaa esille. Me voimme tehdä tämän kirjallisessa muodossa. Nämä eivät ole mitään kovinkaan sen suurempaa esiin nostaa tässä vaiheessa. Minä haluan päättää puheenvuoron positiiviseen viestiin täytäntöönpanoille komission mielestä vielä tyydyttävällä tasolla, eikä terveyden kannalta, kansalaisten terveyden kannalta tyydyttävällä tasolla. Me olemme tyytyväisiä niistä viimeaikaisista kehityksistä siten, että NEC-direktiivin kanssa päästiin kesäkuussa yhteisymmärrykseen tämä ei olisi ollut mahdollista, eli Euroopan parlamentti olisi toisena lainsäätäjänä toiminut niin määrätietoisesti kuin se toimi, varsinkin siinä, että kunnianhimon taso pidettiin samalla tasolla kuin mitä komissio alun perin, alun perin heijasti. Olemme tyytyväisiä, tämän lopputulemaan. on se, että pyritään vahtamaan, vähentämään ilman saasteita 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, ja tämä ei olisi onnistunut ilman parlamentin päättäväisyyttä. Me odotamme innolla, että tämä ehdotus pannaan, hyväksytään, jotta voimme siirtyä töitäntöönpano vaiheeseen tämän tarkistetun direktiivin kanssa. Tämä on erittäin tärkeää, jotta me pääsemme lähemmäksi maailman terveysjärjestön ilmanlaatusuosituksia. Ja tässähän on tämä tavoite takarajaksi asetettu 2030. NEC-direktiivi on yksi askel, mutta minun on vielä muistutettava, että meidän on myös lyhyellä aikavälillä onnustettava, ja tämä liittyy EQADn täytäntöönpanoon, eli maatudirektiivin täytäntöönpanoon, eli meidän on nyt tartuttava härkän sarvista, jotta tämä onnistuu ja komissio tulee kyllä tekemään kaikensa, että tässä onnistutaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon näistä selityksistä. En tiedä, haluavatko kollegat puheenvuoron. Herra Gerbrandi. Julie first. <laughs> uh, thank you. Julie ensin. Um, Kiitos. Muutama kommentti tästä, minkä minä näen epäonnistumiseksi täytäntöönpanossa. Ja minusta ne välineet, joita meillä on, ovat osoittautuneet epäsoveliaksi sen vuoksi, että myöhästymisten tai viivästymisten määrä, kun puhutaan syytteistä ja sitten seuraavaksi puhutaan niiden raukeamisesta. No en ole tässä nyt mikään asianajaja, en, en minä tätä ymmärrä, mutta näen kuitenkin, mistä tämä lähtee, kun näen, mitä lainsäädäntö vaatii. Mutta esimerkiksi saastuminen. Meillä ei ole varaa odotella näin kauan. Eli se, mitä tässä nyt tapahtuu, on, että kansalaiset ottavat käyttöön erilaisen menetelmän, ja voin tässä viitata vain eh, Iso-Britannian ja siihen, kuinka paljon siellä on syytteitä. Minun täytyy ihailla järjestöjä, kuten esimerkiksi Climate Earth, jotka vievät hallituksia oikeuteen. Se ei todellakaan ole helppoa. He ovat löytäneet hyvin fiksuja keinoja toimia ja ovat eh, nyt eh, kuultavana korkeimmassa oikeudessa ilmanlaadusta, erityisesti Lontoossa. Joten ehkäpä elämä on vain muuttunut sellaiseksi, että kansalaiset ovat antaneet periksi eh, luopuneet ajatuksesta, että Euroopan unioni, unionin lainsäädäntöä täytäntöön pantaisiin ja toteutettaisiin ja ottaneet ohjat käsiinsä omissa jäsenvaltioissaan. Se, mitä komissio nyt tässä pitäisi tehdä, on parantaa pääsyä oikeuteen Myös neuvosto on haluton keskustelemaan tästä se, miten neuvosto tässä hidastelee on pöyristyttävää. Parlamentti vastaa kansalaisten huolenaiheeseen, eh, huoliin liittyen ilman laatuun, mutta neuvosto ei tee mitään. He vain lähtevät puolustukseen. No, tämä ei oikeastaan ollutkaan mikään kysymys. Mutta esittäisin nyt vielä kysymyksenkin. Tämä paketti, puhtaampi paketti, pitäisi esitellä ja sen jälkeen lähteä tarkastelemaan tätä ilmanlaatudirektiiviä. Mutta okei, okay, emme me puhu tästä nyt äh, yksityiskohtaisesti, mutta mitä tulee äh, ilmanlaatudirektiiviin ja siihen tuleviin mahdollisiin muutoksiin, voisiko komissio kertoa, mitä he haluaisivat parannettavan ja millä tavalla he voisivat sitten äh, saada jäsenvaltiot noudattamaan tätä lainsäädäntöä, johon jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Se on velvollisuus, jonka he vapaaehtoisesti harteilleen ottivat. Ja nyt he eivät sitä vastuuta kanna. Joten mitä parannuksia te haluaisitte nähdä? Thank you very much. Jan. Kiitos oikein paljon, Jan. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle tästä informaatiosta. Tämä on itse asiassa yksi suurimpia eurooppalaisia skandaaleja, mitä olemme kohdanneet. Puhdas ilma on yleishyödyke, se on perusoikeus kaikille kansalaisille EU:ssa ja jopa tämä vanha direktiivi, jossa on standardeja, joita pitäisi jopa tiukentaa, niin jäsenvaltiot kieltäytyvät tekemästä päätöksiä ja välttämättömiä toimenpiteitä, jotta ne voisivat noudattaa EU-lainsäädäntöä. EU-lainsäädännön noudattaminen ei ole tämä viimeinen tavoite, vaan viimeisin tavoite on puhtaampi ilma Euroopan kansalaisille puhuitte 29 rikkomusmenettelystä 19 jäsenvaltiota vastaan. Parlamentin tutkimuksesta aikaisemmin tänä vuonna siinä puhutaan rikkomusmenettelyistä 23 maata vastaan 28. Jos tämä ei osoita, kuinka epäonnistunut Euroopan järjestelmä on, niin en tiedä sitten mikä. Me olemme ottaneet tämän aivan liian kevyesti parlamenttina ja Euroopan unionina. Minulla on muutama konkreettinen kysymys. Ensinnäkin ensi kuussa me äänestämme täysistunnossa lopullisesta sopimuksesta NEC-direktiivistä. Ja minä sanon nyt jo, minä tulen äänestämään tätä vastaan. Olen pahoillani Julie, mutta äänestän tätä vastaan, koska minä en usko, että tämä tulee auttamaan tarpeeksi ilmanlaadun parantumiseen Euroopassa, joten haluaisin myös sinun näkemyksesi, onko tämä sinusta riittävä. Sen lisäksi, uskotko, uskotteko, että ilmanlaatudirektiivi on poliittisesti tarpeen? Te ette kuitenkaan uskalla tehdä mitään, koska jäsenvaltiot yrittävät äh, häiritä nykyistäkin direktiiviä. Kolmanneksi olen kuullut, että on hyvin paljon ongelmia sen tiedon suhteen, mitä jäsenvaltioista on kerätty. Esimerkiksi Brysselikään ei kerää tätä tietoa. Rydla Lua, jota pitkin me kaikki tulemme liian usein, on jopa sulkenut mittauspisteensä, koska ne tietävät jo etukäteen, että ne niillä ne eivät saavuta tavoitteitaan. Voitteko te sanoa jotain hieman enemmän tästä jäsenvaltioiden keräävän tiedon luotettavuudesta? Olen myös ollut mukana Dieselgate-asioiden käsittelyssä ja mainitsitte, että suuri ongelma Euroopan kaupungeissa on dieselautot. No, meillä on nyt tämä päätös näistä konformatiivisuustekijöistä dieselautoissa. Miten tämä tulee vaikuttamaan tulevina vuosina liittyen tähän tekijään? Thank you very much. Miss Dalli. Kiitokset. Sitten edustaja Dali. Um, Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia komissiolle, että tulitte tänne ja annoitte meille kaiken tuon tiedon um, tämä on asia, jota haluamme korostaa. On erittäin tärkeää, että meillä on kattavaa ja päivitettyä tietoa kaikista saastuttajista, saasteen lähteistä, ilmasaasteen lähteistä. Me tarvitsemme tätä tietoa, voidaksemme tehdä hyviä päätöksiä, kun meillä on huolta siitä, että tuo tieto ei anna kokonaiskuvaa, niin silloin meidän pitäisi ehkä kehittää toimia, tai saatamme kehittää toimia, jotka eivät tule ongelmaa ratkaiseminen, joten haluaisin kuulla komissiolta ehdotuksia siitä, miten voimme varmistaa sen, että saamme kaikkein ajankohtaisimman tiedon, jotta voimme tehdä ne päätökset, joita täytyy tehdä. Se kuva, joka meillä on, on, että äh, äh, typpidioksidin ja pienhiukkasten kynnykset ylitetään myös joissain jäsenvaltioissa. Tämä vaikuttaa kansalaistemme terveyteen ja jälleen kerran jäsenvaltiot ähm, hidastelevat monen tärkeän säädöksen suhteen, jotka todella voisivat vaikuttaa kansalaistemme elämään. Herra Gerbrandi puhui myös autojen päästöistä. Se vaikuttaa hyvin paljon, niillä on suori, äh, suora vaikutus kansalaisten terveyteen ja olemme tässä yhteydessä myös huolestuneita tiedoista, joita saamme, että on yritys vesittää myös tämä äh, kolmas RDE-paketti, joten tämä huolettaa meitä myös, koska me tiedämme ja uskomme, että äh, ilmanlaadun hallinnalla on paljon merkitystä maan ympäristöpolitiikan kannalta. Ja tässä tärkeää on myös eri virastojen läheinen yhteistyö, jotta saadaan todellista muutosta aikaan. Kyllä, me olemme sitä mieltä, että NEC on erittäin tärkeä askel eteenpäin, mm, mutta samoin on asetusten täytäntöönpano ja parhaat ympäristökäytännöt ja paras mahdollinen teknologia, puhtaamman tieliikenneteen ja energiatehokkuuden edistäminen mutta parlamentin ja komission on painostettava enemmän, jotta jäsenvaltiot eivät hidastelisi ja todella toimisivat tässä tärkeässä asiassa, koska jos ilmanlaatua ei oteta vakavasti, niin tulemme palaamaan tänne vuosi vuodelta uudelleen, tulemme aina puhumaan samoista asioista ja myös rikkomusmenettelyistä jäsenvaltioita vastaan, jotka jossa kuitenkin tämä suora vaikutus on kansalaisten terveyteen eri paikoissa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Herra Eichhout. Yes, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissio tästä. Paljon on jo sanottu, vain jo sitä itse tärkeydestä, miten tärkeä puhdas ilma on. Haluaisin painottaa vielä sitä, että kysymys on lähdepolitiikasta. Joka kerta kun me puhumme ilmanlaadusta ja ilmanlaatudirektiivistä, jokainen katselee jäsenvaltioiden suuntaan ja kyselevät, että hoidetaanko homma siellä ja sitten käännytään komission puolelle, että komission pitäisi ryhtyä toimiin. Mutta kyllä meidän täytyy katsoa myös peiliin, kun me puhumme lähdepolitiikasta. Joka kerta kun lähdepolitiikasta mm, puhutaan täällä, niin me kuuntelemme näitä lobbareita, jotka sanovat, että no kyllä me voimme putsata, mutta ei meidän sektorilla. Antaa muiden sektoreiden hoitaa homma. Ja joka kerta kun tulemme johonkin johtopäätökseen näistä lähdepolitiikasta, niin se on aika heikko. Ja vaikkei se olisi heikkoakaan, niin ehkäpä meillä on sitten jotain muuta. Kuten me näimme autosektorissa, sektorilla, jossa sitä ei vain naudateta. Eli tämä on suuri ongelma ja tähän mennessä emme todellakaan ole olleet kykeneviä saamaan aikaan tästä, tältä osin hyvää politiikkaa. Minulla on kysymys komissiolle. Onhan meillä esimerkiksi suurille polttolaitoksille politiikka, mutta siinä on kuitenkin välillä hieman tästä epämääräisyyttä, kun me määrittelemme esimerkiksi mikä on paras mahdollinen tekniikka esimerkiksi tällaiset eh, hiilikäyttöiset suuret polttolaitokset, koska tämä on hyvin tärkeä osio, jos haluamme puhdistaa ilmaa ja jos haluamme varmistaa, että nämä eh, päästölähteet puhdistetaan. Ja tämä on ydinkysymys ja minusta tätä viivästytetään. Ja silti tämä on hyvin tärkeä ja välillä jopa kuulen, että vaikkakin eh, meillä on suurempi EU, niin parasta mahdollista tekniikkaa joka on muuttumassa huonommaksi kuin aikaisemmin. Eli parhaat mahdolliset tekniikat menevätkin toiseen suuntaan. Eli tekniikkamme muuttuu huonommaksi. Aha, aika uskomatonta. Mutta nyt on kysymys ilmanlaadusta, eli se ei ole ollenkaan hauskaa. Millä tavalla te suhtaudutte tähän prosessiin ja millä tavalla voimme varmistaa, että päästään eteenpäin tekniikassa eikä heikennetä sitä? Toinen kysymys oli sama jonka Herbrandi esitti, eli miten varmoja olemme siitä, että jäsenvaltiot mittaavat oikealla tavalla, koska jos asettaa nämä mittauslaitteet oikeaan paikkaan, eikä sitten ole liian kriittinen, niin silloin jää paljon ilmasaasteita mittaamatta, näkemättä. Miten me voimme olla varmoja siitä, että tiedämme, mikä ilmanlaatu kaupungeissa on ja Rydla luo, no itse asiassa koko Bryssel, koska minä tulen pyörällä aamuisin, on sitä. Meidän täytyisi tietää, miten huono se ilmanlaatu on, koska siitä on kysymys. Ei siitä, mitä mittaukset kertovat, jos me tuolla jossain niityllä sitä mittaamme. Ja sitten vielä viimeinen asia Julie Görlingille myös. Hän tietää, että mekin äänestämme päästökattodirektiiviä, NEC-direktiiviä vastaan. Täällä on hyvin paljon lobbausta jäsenvaltioiden suunnalta, mutta myös maatalouslobby on huolehtinut siitä, että jälleen kerran jotkut päästölähteet jätetään ulkopuolelle ja meillä on yhä vielä huono ilmanlaatu. Kiitoksia, edustaja Grostet. Kiitos paljon puheenjohtaja. On selvää, että meillä kaikilla tässä valiokunnassa on tahto parantaa ilmanlaatua. On aina mielenkiintoista saada komissiolta näkemys ja katsaustilanteeseen. Itse olen ollut mukana perustamassa ja johtamassa oman kaupunkini ilmanlaatuun työryhmää tai verkostoa. Olin puheenjohtajana tässä verkostossa, joten olin kyllä jossain määrin perillä asioista. Ponnisteluihin on ryhdytty, mutta siinä vaiheessa kun me teemme päätöksen ja siinä vaiheessa kun korjataan tulosten satoa, niin paljon asioita on tapahtunut. Liikenne on kehittynyt, kaupungit ovat muuttuneet, suurkaupunkialueet ovat muuttuneet. Päätöksiä tehdään, jotta voidaan paremmin säännellä. Näitä ei välttämättä suuren yleisön kannalta tätä hyvin vastaan, sillä me häiritsemme liikennettä ja kaikki eivät näitä hyvin ota vastaan. Lisäksi on kaupunkien lämmitys. Tilanne on se, että meidän pitäisi parantaa teknologioita. Auto, teollisuuden kanssa ollaan asian ytimessä emis. Valikunta tutkii tätä Volkswagen-skandaalia. Meidän pitää pakottaa Volkswagenia ja muita valmistajia katsomaan asiaa toiselta tavalta. Me haluamme, että autovalmistajat löytävät suorituskykyisempiä ratkaisuja suorituskykyisempiä kuin mitä ne tähän asti ovat olleet. Sanktiot ovat yksi ratkaisu, mutta mielestäni kannustimet ovat parempi ratkaisu. Meidän on rohkaistava kaikkia ponnistelemaan auton valmistajia, teollisuutta yleisesti ottaen, koska kaupunkien lämmitys on myös tärkeä tekijä tällä saralla, paikalliset viranomaiset. Meidän on rohkaistava heitä. Sanktiot mielestäni eivät ole hyvä ratkaisu koska silloin me luomme maksuja, mutta olisi parempi, että näitä yhä vähemmän, vähemmän julkisten viranomaisten käytössä olevia varoja, niin pitäisi käyttää mieluummin investointeihin. Eli meidän pitäisi käyttää kannustimia. Minä haluaisin realistisemman keskustelun aiheesta. On totta, että meidän on edettävä, mutta valitaan oikeat keinot, jotta kannustamme etenemään. Thank you very much, Miss Kiitos Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puhua huomauttaakseni, kuinka tilanne on hyvin monimutkainen ja hyvin surullista, että joudumme aina uudelleen puhumaan äh, tästä aiheesta ilman, että asia ratkeaa. Yksi asia, joka minun eniten äh, kolahti, oli se, että on eroa siinä, mitä rikkomusmenettelyjä komissio on tehnyt, näissä joita komissio on tehnyt jäsenvaltioita vastaan, on ne rikkomusmenettelyt, joita ympäristö pääosasto on käynnistänyt, kun taas eh, DG Grow eh, ei ole eh, riittävällä tavalla valvonut sääntöjen noudattamista. Tätä pitäisi kyllä vähän katsoa. Minäkin haluaisin käsitellä sitä, mitä tutkintavaliokunta on saanut selville. Kaikille on nyt selvää, että tämä Tyyppihyväksyntäteksti oli epärealistinen, toimimaton ja kunnes nyt saadaan RDE-testi, niin se on vieläkin ainoa tapa, jolla tyyppi hyväksytään autot ja valvotaan markkinoita. Minusta tuntuu aivan uskomattomalta, että kaikkina näinä vuosina ei ole ryhdytty toimiin muuttama, että olisi muutettu tämä testi nopeasti. Ja se, mikä minua todella kauhistuttaa, on se, että nämä autovalmistajat tiesivät jo vuodesta 2007, euro kuudesta, siis kahdeksan vuotta etukäteen. Ne tiesivät siis siitä, mitä rajoja heidän pitäisi kunnioittaa ja silti, silti tänä vuonna äänestimme jälleen kerran uudesta toimenpiteestä, jolla helpotettiin taas autonvalmistajien elämää niin, että ne voivat päästää markkinoille ajoneuvoja, jotka eivät vieläkään noudata näitä rajoja suurimmassa osassa tapauksia, kun on kyse dieselautoista. Mielestäni puuttuu todellakin vakavaa halua toimia komissiossa, mutta myös jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioissa haluaisin vielä äh, sanoa erään asian. Hyvä komissio, miten nämä äh, käynnissä olevat rikkomusmenettelyt äh, ilmanlaadun alalla sopivat yhteen sen kanssa, että paikallisviranomaisille on riittävästi välineitä torjua ilmansaasteita. Jos yksi näistä välineistä, joita ehdotettiin, oli euro 6 autojen käyttö tai korkeamman paremman päästöluokan autojen käyttö, jos nämäkään eivät noudata näitä rajoja. Kun meillä kerran on tällaisia rikkomusmenettelyjä käynnissä, niin mielestäni on tärkeää selvittää tätä. Olen tietoinen siitä, että paikallisviranomaisten on tehtävä uskottavia ilman laatusuunnitelmia. Ja lopuksi haluaisin muistuttaa siitä, että myös kansalaiset ovat huolestuneita. He ovat niin huolestuneita, että ne vetomukset, joita me vetomusvaliokunnassa saamme tästä aiheesta, niitä on valtaisa määrä ja eh, tuhannet kansalaiset ovat allekirjoittaneet ne, emmekä pysty antamaan heille vastausta. Tämä muistutukseksi tämän aiheen vakavuudesta. Kiitoksia. Thank you very much. Now I think that the commission Kiitoksia. Nyt komissio haluaa varmaankin vastata. Teillä on puheenvuoro. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos näistä kysymyksistä. Vastaan joihinkin kysymyksiin ja sitten kollega Jon Kodesku saa myös puheenvuoron. Hän on juristi ja hän johtaa näitä rikkomusmenettelyjä meidän pääosaston kautta, ja hän vastaa ennen kaikkea tähän Gillingin kysymykseen. Minä aloitan vaikkapa viimeisimmistä kysymyksistä, joita esitettiin ensinnäkin. Rikkomusmenettelyt, joita on aloitettu, niitä vastaan, joita ei ole vielä DG Grown toimesta aloitettu, niin tiedätte, että Bienkowska viittasi siihen, että työskennellään – rikosmenettelyjen kanssa. Hän lupasi näin emisvaliokunnassa. Näitä katsotaan tältä kantilta. Ja mitä tulee niihin yhteyksiin, joita Evi nosti tyyppihyväksyntä keskustelun siitä, että järjestelmä on tehoton. Toki se on tehoton, siksi komissio ehdotti 27. tammikuuta, että korjataan nämä tyyppihyväksyntäongelmat. Ja jos katsotaan mitä parlamentti on työstänyt tällä saralla. Olen nähnyt mietinnön aikaisen version, ja tässä pitää olla kyllä syytä olla huolissaan komission ehdottamat markkinavalvontamekanismit, niin niihin suhtaudutaan ainakin esittelijän toimesta hyvin skeptisesti. Me olemme siis huolissamme, mikäli tässä vesitetään komission ehdotusta. Mitä tulee liikkumavaran puutteeseen alueellisille viranomaisille koskien tätä ilmanlaatua taisteluun, mitä tuli taisteluun, niin tämä on kaksiteräinen miekka, liikenteen rajoittamismenettelyt, niin ne ovat johtaneet hyvin tuloksiin. Monissa tilanteissa tätä pitäisi rohkaista enemmän ja teidän tutkimus mm, menee nimenomaan tähän suuntaan. Mutta selvä on kuitenkin se, että tämä yksin ei riitä. Kansallisella tasolla tulee ryhtyä toimiin myös. Ja jos katsotaan näitä mm, verotuksellisia kannustimia, joita on annettu dieselautoille, niin tässä toimitaan kyllä ristiriitaisesti poliittisten tavoitteiden suhteen, ja tämä ei ainakaan helpota paikallisten viranomaisten toimia. No, sanon tämän, koska on vielä paljon asioita, joita voidaan tehdä paikallisella tasolla, mitä tulee kuntiin, kaupunkeihin Euroopassa. Mitä tulee seurantaan, jonka moni teistä nosti esiin, niin tässä tämä kuva taas ei ole niin sumea kuin miltä näyttää. On nimittäin selkeitä määräyksiä direktiivissä siitä, mitä on mitattava ja että nämä on tehtävä niillä alueilla, missä tämä, nämä keskittymät ovat korkeimmat. Tämä on kyllä mainittu direktiivissä, mutta tämä ei ole kuitenkaan täysin kattava, mutta tämä on kuitenkin edustava, edustuksellinen, eli tämä kertoo ongelman suuruudesta ja laajuudesta. Tämä menee kenties yhden askeleen liian hitaasti teidän näkökulmasta, koska meillä ei ole tarkastus kapasiteettia siten, että me perehtyisimme niihin tapoihin, joilla tämä viedään läpi tämä valvonta jäsenvaltiossa. Meidän on luotettava niihin tietoihin, joita meille annetaan, ja näin tämä järjestelmä toimii. Tämä on heikkous, mutta lainsäädännössä on kuitenkin vaatimuksia, ja minä uskon, että ne antavat takeita eh, sen suhteen, että se tieto, mitä me saamme, on luotettava, jotta voidaan määritellä, mihin toimiin ryhdytään. Ja mitä tulee tarpeeseen tämän, näihin lähdelainsäädännön tarpeisiin, niin tämä mainittiin myös useaan otteeseen, niin no, nämä teidän kommentit olivat oikeita. On katsotaan näitä lähteitä dieselautoihin, tieliikenteeseen. Kiinnitään paljon huomiota liittyen näihin dieselgate-skandaaleihin. Kotitalouksien lämmittäminen, se on kuitenkin myös suuressa roolissa ja on myös katsottava muita liikennepäästöjä. Nyt mietin ennen kaikkea laivaliikennepäästöjä. IMOssa, IMPCssä käydään merkittäviä keskusteluja rikki katosta. Tämä on merkittävä saastuttaja myös kaupungeissa. Tämä on asia, johon on puututtava. Mm, etenemmekö me riittävän nopeasti lähdölainsäädännön kanssa vai ovat, pitävätkö lobbarit meitä aisoissa? Tässä viitattiin myös tähän NEC-päästökattodirektiiviin. No, meidän ehdotus oli oikea tapa edetä. Tämä liittyy niin metaani kuin ammoniakkipäästöihin. Tämä ei ole linjassa tämän lopullisen kompromissitekstin sisällön kanssa. Tämän kuitenkin sanottua, niin olen sitä mieltä, että se mitä meillä nyt on pöydällä, niin sitä tulisi tukea sikäli, että se tulee parantamaan tilannetta sen suhteen, mitä tämä haasteet ovat. Mm, tämä ei ole niin kunnianhimoinen kuin mitä me halusimme alun perin, mutta me olemme sitä mieltä, että tätä ehdotusta tulisi tukea, koska tämä on kuitenkin askel oikean suuntaan, ei riittävä askel. Sitten tämä kysymys liittyen LCP-asiaan ja jatkuviin keskusteluihin, joita tästä aiheesta käydään. Monet toimijat ovat olleet pettyneitä kunnianhimon tasoon. Minä en ole aivan ajan tasolla tästä aiheesta. Jotta voisin tähän vastata, komissio on nyt viimeistelemässä tässä mm, tätä työtä, jotta saadaan merkittävä ympäristö- ja terveysvaikutus aikaiseksi, joten voin sanoa sen, että tässä me teemme kaikkemme, jotta tässä ollaan riittävän kunnianhimoisia. Tämä lausunto siitä, että tämä BT-asia äh, on nyt joutunut äh, on, niin tämä ei kyllä ole linjassa sen suhteen, miten me lähestymme komissiossa omassa niin joten tämä ei ole kyllä asia, mikä meidän mielestämme on oikea tapa toimia, eikä tämä ole linjassa meidän lähestymistavan kanssa. Mitä tulee kysymykseen ilma, ilmaatodirektiivin tarkistamisen kanssa, tämä oli pöydällä vuonna 2013, kun loimme puhtaan ilman hankkeen. Silloin päätimme, että ei olisi ollut asianmukaista tarkistaa direktiiviä, mutta meidän oli katsottava, meidän oli kaikki voimavaramme asetettava siihen, että me tarkistamme, katsomme, että tämä pannaan täytäntö vuoteen 2020 mennessä. Se oli silloin määritelty tavoite. Tämän tarkistussyklin puitteissa niin me tulemme käsittelemään tätä aihetta uudemman kerran. Me emme tule tästä mitenkään laistamaan. Meidän on katsottava tätä kokonaiskuvaa viimeisen muutaman vuoden ajalta nyt katson näitä tietoja, joita meillä on, ja WHO on työstänyt tätä. Ja kun tehdään tämä mm, fitness check kuntokartoitus, niin me tulemme katsomaan, missä mennään. Lisäksi se, että ollaan linjassa näiden WHO-suuntaviivojen kanssa, jotka ovat kunnianhimoisia kuin meidän linjaukset, mitä tulee näihin standardeihin, niin tämä on kyllä sitten myös esillä siinä vaiheessa, kun me katsomme tätä tarkistusmahdollisuutta. Sitten mitä tulee näihin öö, RDE2-paketin säännönmukaisuus toimiin. Brandi kysyi tästä. Tällaista ei ole käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa, joten me kyllä voimme aina toimia paremmalla tavalla. Jos nyt katsotaan tätä pakettia, niin se on parempi kuin mikä tämä aiempi paketti oli. Me olemme sitä mieltä, että tämä on asia, joka pitäisi kieltää. Mikä nyt olisi siis todellakin nyt ottaa käyttöön. Meidän on myös harkittava sitä, että tässä tulee tarkistuslauseke tähän ohjelmaan, joka myös mahdollistaa sen, että siihen tehdään parannuksia. Joten me olemme sitä mieltä, että tämä on edelleen parannus, mutta meidän, me olisimme voineet olla kunnianhimoisempia me, meidän komissaari otti tässä kunnianhimoisen lähestymistavan. Ja toivon, että vastasin nyt kaikkiin tai ainakin suurimpaan osaan esiin nouseista aiheista. Täällä myös kiitettiin kansalaisten ponnistelua. Ja ennen kuin annan äh, jonille puheenvuoron, niin se, mitä yhdistyneessä kuningassa on tapahtunut Planet Earthin kanssa, niin tämä ei pidä paikkaansa. Kaikkialla meidän on luotettava tähän ruohonjuuritason toimintaan, joka mahdollistaa sen, että tässä pannaan direktiivi etäntöön tai noudataan näitä sääntöjä. Kaikissa jäsenvaltioissa me voi luottaa ruohonjuuritason toimintaan, mutta tässä nämä tukevat toisiaan nämä toimet. Ja nyt on tullut positiivisia viestejä jäsenvaltioiden oikeustapauksista 13. syyskuuta tapaus Düsseldorfissa Saksassa siitä, että tarvitaan alueellisella tasolla enemmän toimintaa, toimintaa jotta voidaan rajoittaa liikennettä tietyillä alueilla, jotta voidaan todellakin saavuttaa nämä tyyppioksidiarvot, jotka määritellään ilmanlaatudirektiivissä dieselpäästöt tätä merkittävästi. Parannettava on, mutta tässä ei pidä kieltää sitä, mitä on saavutettu EU-tasolla. Ja haluan vielä korostaa, että se, mitä me teemme rikkomusmenettelyn avulla, niin me lähetämme viestin. Tämä painostaa toimijoita jäsenvaltiotasolla ja tämä on merkki siitä, että kannustin toimet menevät oikeaan suuntaan. Seuraavaksi Jon. Can I just ask... Yeah, yeah, yeah. Have... Uh- Voinko kysyä, ennen vielä yksi seurantakysymys. Voitteko te taata, voitteko te taata, että että näitä tiukennetaan, kun te sanoitte, että tässä voisi olla vaarana, että, että, että tilanne jopa heikkenee. Mutta voitteko taata, että te näitä vahvistetaan. I would have to see what the latest development... Tämä on asia, jota en seuraa suoraan, joten eh, se mitä sanoin pitää paikkansa siinä mielessä, että tämä kunnianhimon taso, joka meillä on ollut pöydällä, on sellainen, että haluamme ylläpitää sitä. En seuraa tätä keskustelua suoraan, näen mitä keskusteluista tulee esiin. Ja on aivan selvää, että eh, tätä seurataan eh, läheisesti kaikista maailmankolkista, joten meidän täytyy kyllä nyt löytää jotain, joka on riittävän kunnianhimoista. Um, I'll try to be very brief Kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän puhua mahdollisimman lyhyesti tästä oikeudellisesta puolesta. Nämä ovat hyvin monimutkaisia asioita ja kuten tiedätte, tähän mennessä olemme mm, äh, vieneet eteenpäin näitä tuomioistuintapauksia. Tämä oli tällainen nopea menettely. Menimme jäsenvaltioita vastaan, koska ylittävät rajat. Me saimme tuomioita jäsenvaltioita vastaan, mutta ne rajoittuivat tiettyyn aikaan menneisyydessä. Ja komissio ei voinut seurata niitä, koska tietenkään ei voida parantaa jotain, joka äh, on tapahtunut menneisyydessä, esimerkiksi 2004-2007. Siksi äh, kun näimme nämä tuomiot, me äm, Ähm, säädimme ähm, toimiamme, mutta meillä on vieläkin ongelma, äh, koska tulee aina vielä olemaan ähm, aukko viimeisen olemassa olevan tiedon välillä ja sen hetken välillä, kun tuomioistuin tekee päätöksensä. Ja tuomioistuimen pitäisi kattaa tuo ajanjakso ja se on vaikeaa, koska tuon vuoden ajalta meillä ei ole tietoa. Se on tarkistettava, jäsenvaltion on tiedot validoitava ja niin poispäin. Jotta voisimme ylittää tämän ongelman, jotta voisimme vakuuttaa tuomioistuimen antaman päätöksiä, joten päätimme ähm, käsitellä ainoastaan tällaisia jatkuvia ähm, puutteita, jotka kestävät usean vuoden ajan, jotka osoittavat, että äh, ongelma on jatkuva. Ja äh, tämä oli erittäin tärkeää. Me ryhdyimme myös ähm, puuttumaan siihen, että jäsenvaltiot eivät tee riittävän äh, kohdistettuja toimia mm perustuen tähän ilmanlaatudirektiiviin. Meidän täytyy analysoida näitä toimenpiteitä. Tämä kohtaa satoja alueita ja meidän on analysoitava nämä ja tu- vakuutettava tuomioistuin päivän päätteeksi siitä, että että toimenpiteet eivät ole riittäviä tilanteen muuttamiseksi. Ja joskus jäsenvaltiot hyväksyvät tällaisia toimenpiteitä ihan viime hetkellä, joten me pystymme kyllä sitten, ha, sitten me yritämme haastaa jotain, jolla ei ole vielä ollut riittävästi aikaa, että se äh, saisi tuloksia aikaan. Me olemme ottaneet tämän hyvin vakavasti, olemme investoineet hyvin paljon ähm, tähän ja siksi halusimme keskittyä äh, kahteen erittäin tärkeään tapaukseen, Bulgarian ja Puolan tapaukseen. Meidän pitäisi eh, saada Bulgarian tuomio eh, todennäköisesti eh, ensi vuoden aikana ennen vuoden loppua. Jos meidän lähestymistapamme saa tukea, niin sitten nämä muut tapaukset, joita ei ole keskeytetty, etenisivät hyvin nopeasti. Tällä välin, ja puhun nyt PM10, yritämme ylläpitää painostusta, kuten kollega mainitsi. Painostamme jäsenvaltioita ja pyydämme niitä ryhtymään toimenpiteisiin näissä on kyse äh, käynnissä olevissa rikkomusmenettelyissä. Sitten äh, sitten typpidioksidi, nämä ovat käynnissä olevia rikkomusmenettelyjä, ne ovat yhtä monimutkaisia. Ja sitten eh, tärkeää on se, että olemme tietoisia niistä toimista, joihin ryhdytään kansallisella tasolla ja pidämme niitä meidän toimiamme täydentävinä. Eh, olemme läheisessä yhteistyössä eh, kansalaisjärjestöjen ja muiden kanssa ja tuemme myöskin tätä, että parannetaan oikeuteen pääsyä jäsenvaltioissa. Olemme esimerkiksi käynnistäneet ohjelman, joka rahoitetaan LIFE-rahastoistamme, muistaakseni Saksassa, mutta tämän ohjelman hyvät tulokset laajenevat muuallekin. Yritämme antaa kansalaisille voimaa saada eh, tehokkaampia toimia aikaiseksi kansallisella tasolla ja joskus tämä menee kansallisella tasolla nopeammin kuin EU:ssa. Ja rikkomusmenettelyjen eh, seurauksella me nähneet, että jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimimaan. Ymmärrämme, että joskus on vaikea muuttaa olemassa olevia käytänteitä, koska ongelmat ovat niin valtavia joissakin jäsenvaltioissa, että niiden, niissä on kyse siinä, että täytyy muuttaa eh, elintapojamme, on kyse kotien lämmityksessä, erityisesti Itä-Euroopassa, on kyse liikenteestä, joskus myös luonnonolosuhteista, jotka eh, heikentävät tilannetta, kuten esimerkiksi Pohjoen laaksossa Italiassa – me olemme tietoisia siitä, että kansalliset viranomaiset ovat suuren paineen alaisena. Me tarkastelemme tätä myös oikeudellisesta näkökulmasta ja kyllä on joitakin kysymysmerkkejä siitä, miten jäsenvaltiot tekevät näitä mittauksia. Esimerkiksi Belgian tapaus. Meillä on huolia tästä valvonnasta. Se, mitä mainitsitte, Arluasta, niin se on yhdessä näistä rikkomusmenettelyistä eh, mukana, että epäilän, että he eivät tee tätä valvontaa kunnolla. Mutta katsomme myös laajemmin, mitä tapahtuu eri jäsenvaltioissa. Muitakin tapauksia on. Joten me teemme kyllä parhaamme. Meidän välineillämme on omat rajoituksensa, mutta siitä huolimatta näemme jonkinlaista edistystä hitaampaa kuin mitä olemme toivoneet. Ja jäsenvaltiot ovat paineen alaisena. Me painostamme heitä kyllä. Kiitoksia. Thank you very much uh, for this. Kiitos tästä hyödyllisestä keskustelusta ja me voimme päättää kokouksen tähän. Seuraava kokous. Meillä oli muita asioita ja seuraava kokous järjestetään 7. ja 8. marraskuuta. Kiitoksia oikein paljon ja näemme jälleen toisemme sitten.